tahdon, että heillä olisi oikein hyödyllinen ja mukava vierailu tänne. Ja tahdon myös toivottaa tänne Toledon eläkeläisten ryhmän Castilla Manchan pääkaupungin, eli minun alueeni eläkeläisten ryhmän, jotka ovat täällä myös vierailulla ja heitä johtaa myös Espanjan parlamentin johtaja ja hän on myös joutunut kärsimään Frankon diktatuurin vankiloista. Ja nyt antaisin puheenvuoron Emer Kostellolle vielä kahdeksi minuutiksi. Thank you, Mr. President. Kiitos